Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání a e, další... No niin, jatketaan istuntoa. Seuraavaksi vuorossa on Tökesin mietintö, joka koskee Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamista. Esittelijä. I apologize for being late. Uh, Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä, mutta tosiaan täällä tämän piti olla 10 minuuttia myöhemmin ja siksi aion nyt esitellä asiani unkariksi. Puhemies, hyvät kollegat, on kunnia minulle voida puhua Euroopan korkeakoulujärjestelmän uudistamisesta ja olla tässä mietinnössä esittelijänä. Kietäisin kaikkia valiokuntani jäseniä sekä varjoesittelijöitä ja muita avustajia, naisten oikeuksien valiokuntaa sekä alue kehitysvaliokuntaa, Euroopan yliopistojen liittoa sekä useita opiskelijaliittoja, jotka ovat tukeneet työtäni, työtäni ja auttaneet minua mietinnön laadinnassa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Tämä on suuri haaste meille kaikille ja olen sitä mieltä sen vuoksi, että tulen nimenomaan entisen Itäblokin maasta ja sen valtiosta, josta tuli EU-jäsenvaltio vasta hiljattain. Olen Romaniasta, missä totalitaarinen diktatuuri teki mahdottomaksi perustaa demokraattisen korkeakoulujärjestelmän. Yliopistojen riippumattomuutta ei kunnioitettu ja koko korkeamman asteen koulutuksen järjestelmään vaikutti ideologinen, mm, vaikuttivat ideologiset asenteet. Sen vuoksi, että sen vuoksi eh, entisen Itäblokin maan edustajana olemme tyytyväisiä, että voimme nauttia tästä korkeakoulujärjestelmien uuden aikaistamisesta kahdella tavalla. Ensinnäkin pääsemme demokratisoitumisprosessissa eteenpäin. Sehän alkoi vuonna 1989 pääsemme sopuun menneisyytemme kanssa ja pystymme kuromaan umpeen sitä pitkää viivettä, mikä meillä on verrattuna muihin maihin. Haluamme päästä lähemmäksi länsimaiden standardeja korkeakoulujärjestelmissä. Tähän tuli 180 tarkistusta tähän mietintöön ja se osoittaa, että kriisi on tehnyt selväksi, että meidän todella on uuden aikaistettava korkeakoulujärjestelmiämme Euroopassa. Se on välttämätöntä. Mietinnössäni käsitellään nimenomaan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamista ja luettelen tässä ne kaikki eri haasteet, joita kohtaamme. Ensinnäkin äh, talouskriisi tietenkin vaikuttaa siihen, budjettileikkaukset, Lisäksi meillä on paineita Ähm, kasvavasta työttömyydestä. Demograafisen kehityksen haaste on myös merkittävä. Korkeakoulujärjestelmä on kaikkien yhteinen etu EU:ssa ja voimme parantaa järjestelmää ainoastaan, jos me sitoutamme sekä kansallisen että Euroopan tason yhdessä toimimaan sen puolesta. Tämä järjestelmä lisää mukaansa ottavan ottavaa yhteiskuntaa. Ja mietinnössäni todetaan, että on tärkeää, että yliopistot ovat kumppanuuksissa myös paikallisviranomaisten kanssa ja monien eri tahojen ja intressiryhmien kanssa, myös yhteys kansalaisiin ja heikommassa asemassa oleviin on tärkeää ja että riippumatta henkilön sosiaalisesta taustasta hänellä on mahdollisuus päästä korkeakoulujärjestelmän piiriin opiskelemaan. Meidän on torjuttava syrjintää ja tuettava kulttuurisia ja äh, lingvististä monimuotoisuutta. Ja mietinnössäni vedotaan siihen, että jäsenvaltiot takaavat sen, että kaikki kaikki etniset ja lingvistiset vähemmistöt saavat myös mahdollisuuden osallistua, että korkeakoulujärjestelmät auttavat myös vähemmistöjä tukemalla niitä. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla muutaman sanan nuorisosta. On tunnettua, että monissa eh, ennen kommunistisissa valtioissa nuorisotyöttömyys on valtava toivomme, että Euroopan poliitikot tämä yhteys Berlingerin mietintöön nähtiin maaliskuussa. Toivottavasti oma mietintöni vaikuttaa siihen, että voimme saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ja että nuorisolla on elinkeino ja työllisyys tulevaisuudessa. Kiitoksia kovasti. Te jo ylitittekin aikana minuutilla. Ja nyt avaan tämän Catch the Eye-menettelyn ja ihan vain tiedoksenne. 12 henkilöä on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvät ja kunnioittakaa puheaikojanne. Vain sillä tavalla voin antaa puheenvuoron teille kaikille, koska olette tulleet aika myöhään tänne. Eli pyrkikää olemaan niin lyhytsanaisia kuin mahdollista. Ensimmäinen puhuja on Zver. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Kiitoksia esittelijälle herra Tököselle erinomaisesta mietinnöstä. On todellakin erinomaista eh, tämän mietinnön kohdalla, kuten muidenkin alueen mietintöjen kohdalla, on todistus siitä, että korkeakoulu järjestelmä Euroopassa modernisoidaan. Yliopistot ovat jo vuosisatojen ajan olleet edistyksen lähde ja arvojen kehto, ja näin tulevaisuudessakin asian täytyy olla. Jos ajattelemme kolmatta missiota yliopistojen on avauduttava enemmän ja kauppa, kaup- talouden täytyy saada aikaan tiedon koalitio, jotta yliopistot voivat toimia paremmin myös talouden on ponnisteltava, eh, kerrottava, minkälaista tietoa se tarvitsee, jotta yliopistot voivat parantaa opinto-ohjelmia. Näin saamme varmasti aikaan myös harmonisointia. Minä haluaisin vielä painottaa yhtä asiaa, nimittäin New Multirank-instrumenttia. Sen, te, se on, sen pitäisi olla parempi kuin olemassa olevat instrumentit. Kiitoksia kovasti ja Puhukaa lyhyesti, muuten en voi antaa puheenvuoroa kaikille. Seuraavaksi Čiskova, olkaa hyvä. V souvislosti s touto zprávou bych chtěla podpořit... Kiitos puhemies. Tähän mietintöön liittyen haluaisin korostaa sitä, kuinka menestyksekäs Erasmus-hanke on ollut. Sehän lisää opiskelijoiden liikkuvuutta. Haluaisin myös korostaa sitä, että jos me haluamme kilpailla Aasian maiden kanssa, meidän täytyy käyttää käyttää eri teknisten osaajien täyttä potentiaalia hyväksemme ja meidän täytyy myös käyttää tutkimuksessa ja kehityksessä aktiivisten naisten panosta hyväksemme. Kun valitaan, kun, kun valitaan opiskelijoita, ei pidä syrjiä naisia. On, on totta, että erilaisia stereotyyppisiä sukupuolirooleja on olemassa, mutta olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy purkaa nämä vanhat stereotypiat. Ja siksi olenkin kiintiöiden puolesta. Minä itse olin esittelijänä naisten oikeuksien äm, esittelijänä, siis itse asiassa vastustan kiintiöitä, vaikka niitä on ehdotettu. Kiitoksia kovasti. Ja seuraava puhuja on edustaja Basesko. Kiitos. Eurooppa tarvitsee kilpailukykyisiä yliopistoja ja tarjonnan täytyy vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. Minusta olisi korreloitava yliopistojen koulutustarjontaa suhteessa työmarkkinoiden tarjoamiin työpaikkoihin artiklan 27 mukaisesti. Äh, Romaniassa äh, korkeakouluopiskelijoiden määrä on monikertaistanut, mutta usein he eivät löydä, löydä koulutusta vastaavaa työtä. Ja meidän on helpotettava tätä ensimmäisen työpaikan löytymistä ja lisättävä myös ammattikoulutusta. Opiskelijoiden on tultava mukaan korkeakoulujärjestelmän uudistamiseen. Haluaisin kertoa, että opiskelijoiden liitto on ollut tyytymätön Erasmus for All-hankkeeseen, koska siinä ei oteta huomioon epävirallista oppimista, e-oppimista sekä erityisen nuoria opiskelijoita. Kolasik. Kiitoksia. Seuraavaksi Miko Eh, uskutočnenie modernizácie európskych vysokoškolských systémov vzdelávania v závislosti na meniace sa potreby európskeho hospodárstva a spoločnosti je výzvou na. euroopan eh, yliopistojen on mukauduttava Euroopan talouteen. Tämä on visionaarinen näkemys, joka tulee auttamaan Eurooppaa kansainvälisessä kilpailussa mutta sellainenkin mahdollisuus on olemassa, että EU tulevaisuudessa kuuluu maailman dynaamisimpiin talouksiin. Tämä äh, äh, uudistus edesauttaa sitä. Meidän on uusimmat tiedot ja osaaminen yliopistoista äh, tuotava käytännön osaamiseksi. Meillä on esimerkiksi lääkäripula tai luonnontieteilijäpula ja toisaalta meillä on liikaa humanististen tieteiden tutkinnoista valmistuvia henkilöitä ja siksi meillä on Euroopan taloudessa innovaatiopula. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Migalski. pana Kiitoksia kovasti puhemies. En ylitä puheaikaani. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kuulijat. Tämä mietintö sisältää käsittelee erittäin tärkeitä myönteisiäkin asioita. Siinä puhutaan yliopistojen autonomiasta, siinä tuetaan Erasmus-ohjelmaa, siinä rohkaistaan tunnustamaan arvosanat ja tutkinnot, kehotetaan tekemään yhteistyötä naapureiden kanssa ja todetaan myös, että yliopistot eivät saa rajoittua vain talouden rakentamisrooliin. Mutta täällä on myös huolestuttavia asioita, esimerkiksi korkeampien oppilaitosten rankinglistojen asettaminen tai se, että Ähm, pitäisi viettää yksi lukukausi oman yliopiston ulkopuolella. Siksi emme voi tukea tätä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jupe, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Portugalissa niin sanottu Bolonian prosessi kaikkein laajemmassa merkityksessään, toisin sanoen korkeakoulutuksen modernisointi, on näyttänyt kauheat kasvonsa – sen sijaan, että opiskelijat olisivat liikkuneet, olleet liikkuvia, on tapahtunut korkeakoulutuksen elitisoitumista, koska kustannukset suurimmalle osalle opiskelijoista ovat kasvaneet. Hyvin monet yliopisto-opiskelijat lopettavat opintonsa, koska he eivät pysty maksamaan ähm, lukukausimaksuja, asuntoa ja niin edespäin. Näille opiskelijoille äh, korkeakoulutuksen modernisointi on pelkkä harha. Kiitoksia ja nyt Matula. Economia europeană poate depăși actuala criză economică dacă acordăm o mai mare atenție sistemului. Euroopan talous voi päästä talouskriisistä, jos kiinnitämme huomiota koulutusjärjestelmään, erityisesti korkeakoulujärjestelmään, kuten EU 2020 strategiassa todetaan. Näin voisimme auttaa talouksiamme tulemaan kilpailukykyisemmiksi maailmantaloudessa, mutta ei riitä, että meillä on kilpailukykyisiä korkeakouluja. On tärkeää myös helpottaa opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta työelämään, nimittäin vastavalmistuneiden työttömyysaste on melkein kaksinkertainen verrattuna muuhun työväestöön. Siksi tarvitsemme yhtenäisen mekanismin, jolla voidaan arvioida akateemisia standardeja – sekä julkisen että yksityisen sektorin koulutuslaitoksissa. Tuen ajatusta, että on tärkeää saada ammattipätevyyksien keskinäinen ja vastavuoroinen tunnustaminen, koska se parantaa meidän työvoimamme liikkuvuutta ottaen huomioon demografiset haasteet. Onnittelen esittelijä tästä mietintötekstistä. Kiitoksia. Nyt annan Nevia Davolalle puheenvuoron. Pekný večer vám všetkým prajem, takú hodinu. Kiitoksia puhemies. Toivotan kaikille mukavaa iltaa. Korkeakoulujen modernisointia vastaan tuskin kukaan pystyy mitään sanomaan. Me tarvitsemme hyvin koulutettuja nuoria valmistuneita ihmisiä ja yksi mahdollisuus on se, että naisia tuettaisiin paremmin siinä, että he pääsevät yliopistokoulutuksen piiriin. Me tarvitsemme enemmän naisia yliopistoissa, jotta he saisivat paremmat mahdollisuudet päästä myös johtaviin asemiin yliopistojen sisällä. Meidän täytyy myös yleisellä tasolla tukea tiedettä ja myös yhteistyötä yliopistojen välillä. Vielä yksi ajatus, joka itselleni on hyvin tärkeä me puhumme niin sanotuista ö, opintolainoista. Meidän täytyy myös ajatella aina niitä, jotka ovat sosiaalisesti heikommassa asemassa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi Keli. Niin, itsekin olen entinen opettaja. Voisin puhua tästä pitkäänkin, mutta aikaa ei ole. Täytyy kuitenkin sanoa, että tämä on ehkä parhaiten suunniteltu ehdotus pitkään aikaan Euroopan parlamentissa. Onnittelen esittelijää ja komissiota. Tämä asettaa useita haasteita korkeakoulun opinahjoille, jotta me, halu, jotta me voisimme täyttää 2020 tavoitteen korkeamman, korkean koulutukseen menevien oppilaiden lukumäärästä, niin meidän tulisi ottaa huomioon opiskelun ja työmarkkinoiden suhde. Se on oleellista, jos haluamme tulla kilpailukykyisiksi. Olen yhtä mieltä siitä, että sukupuolten tasa-arvo on, on tärkeää myös urheilu on tärkeä painopiste ja Erasmus on hyvä asia, mutta meidän pitäisi lakata puhumasta professoreista ja luennoitsijasta. pitä, heidän pitäisi nähdä itsensä opettajina heidän pitää opettaa oppilaita oppimaan. Silloin talouskin elpyy. Kiitoksia kovasti. Ja nyt Papa Nikolou. Minäkin haluan onnitella esittelijää hänen erinomaisesta työstään. Kun luen läpi tätä mietintöä ja mietin myös 2020 strategiaa, niin uskon, että olemme kaikki yksimielisiä siitä, että koulutukseen on investoitava, mutta myös kasvatettava niiden määrää, jotka valmistuvat korkeakouluista. Toki näemme myös sen, että noin 10 prosenttia ovat monissa jäsenmaissa korkeakoulutukseen investoitavat rahat laskeneet, siis 10 prosenttia erityisesti niissä maissa, joissa erityisesti kärsitään kriisistä, nimittäin Etelä-Euroopan maissa. Meillä meillä on tiettyjä tavoitteita ja sitten kuitenkin todellisuus on jotain aivan toista. Tänään on kyse siitä, mikä todellakin koskee todellisia tuloksia. Investoinnit korkeakouluihin ovat hyvin merkityksellisiä. Minulla olisi vielä yksi kysymys komissiolle, joka on täällä tänään paikalla. Voisitteko te tehdä ehdotuksen siitä, että korkeakoulut otettaisiin pois budjettileikkausten piiristä? Tai onko tähän jotain muita toimenpiteitä? Onhan täysin absurdia kansalaisten kannalta, kun aina puhutaan siitä, että pitäisi investoida tähän, mutta sitten kuitenkin rahoja leikataan. Kiitos. Gedi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon megörültem, amikor a jelentés mellett Tőkés Lászlónak a nevét megláttam, hiszen... Minä olin hyvin iloinen, kun näin eh, László Tökesin nimen tässä mietinnössä. Herra Tökes työskenteli oikein protestanttisella tavalla ja sen ansiosta tässä on mukana sellaisia Eh, hyvin moni, monia, monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi kristilliset aspektit, vähemmistöaspektit, koska hän itse edustaa romanian unkarilaisvähemmistöä. Ja niin onkin hyvin tärkeää, että vähemmistöt otetaan huomioon korkeakoulutuksen alalla. On otettava huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo ja eh, tasapaino korkeakoulutuksessa. Meidän ei pidä pettää itseämme. Ei kaikki maat toimi samalla tavalla kuin Belgia, missä, Belgia, missä on virallinen kaksikielisyys meillä esimerkiksi Kluusissa on niin sanotusti kaksikielinen yliopisto, mutta silti siellä on hyvin vaikeaa opiskella unkariksi. Minä en voi tämän mietinnön puolesta äänestää, vaikka tässä on hyviä puolia. Kiitos. populaatio dynamického rozvoja spoločnosti Európske univerzitné školstvo... On hyvin tärkeää, että Euroopan korkeakoululaitosta tuetaan, sillä on hyvin pitkä traditio. Kyse ei ole pelkästään arvovallasta, vaan myös korkeakouluopinnot ovat edellytys hyvän työpaikan saamiselle. Tämänhetkiset talousongelmat kuitenkin osoittavat, että koulutuksen struktuuri ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja sen takia meillä on hyvin paljon valmistuvia henkilöitä, jotka eivät löydä työtä omalta alaltaan. Sen takia meidän täytyy enemmän ponnistella sen hyväksi, että korkeakoulut so- sopeutuvat paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin, jotta se, mitä opintoaineita tarjotaan, vastaa näitä tarpeita. Korkeakouluopetuksen edistäminen jäsenmaiden ja EUn taholta on hyvin tärkeää, mutta vain sellaisia instituutioita pitäisi tukea, joista valmistuvat henkilöt sitten todellakin voivat myös yhteiskunnassa toimia tutkintonsa jälkeen. Siksi motivaatiokriteereitä on parannettava. Kiitos. Kiitoksia. Ja Piotr on viimeinen puhuja. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować raportu mojemu przyjacielowi Leszlo. Onnittelisin esittelijää, ystäväni Laszlo Tokeshia tästä. Päivittäin käsittelemme kiireellisiä asioita, sammuttelemme tulipaloja sieltä täältä, mutta tänään puhumme horisontaalisista laajemmista asioista. Voimme katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, tuleviin sukupolviin, moderniin Eurooppaan. Sillä on juurensa nuoren sukupolven koulutuksessa ja jotta voimme tämän saavuttaa, on uudenaikaistettava koko korkeakoulujärjestelmä. EUlla on tärkeä rooli tässä. Korkeakoulumme eivät ole kilpailukykyisiä ja siksi Youth in Action-ohjelma sekä muut ohjelmat ovat sellaisia, että niitä on käytettävä hyvinä instrumentteina, jotta voimme lisätä innovaatiota ja kilpailukykyä työmarkkinoilla yhtä hyvin kuin tutkimuskehitystoiminnassa. Ja tällä on uuden aikaistettava koko korkeakoulujärjestelmäämme. Kiitos. Mitsasi. Mr. President, uh, we will... Ja komissaari. Minä komission nimissä olen erittäin tyytyväinen Tökesin mietintöön ja parlamentinkin kantaan. Tämä on toinen jo tämän alan mietintö, Tämä on erittäin ajankohtainenkin mietintö, koska edessämme on seuraavanlainen tilanne. Kukaan ei kiellä sitä, etteikö tietopohjainen ähm, tietopohjainen yhteiskunta olisi tulevaisuuden yhteiskunta. Ja kuitenkin samanaikaisesti budjeteista leikataan koulutusmäärärahoja. Ja olen erittäin tyytyväinen siihen, mitä Papa Nikolo sanoi. On todettava, että me toista, toistuvasti korostamme sitä, että myös niukkuuden aikana koulutusta täytyy puolustaa kansallisissa talousarvioissa. Muussa tapauksessa sahaamme oksaa Euroopan tulevaisuudelta. Olemme myös tietoisia tämän päivän Euroopan paradoksista, eli meillä on ai, me olemme aika hyvin, meillä on aika paljon hyvin korkeasti koulutettua työvoimaa mantereellamme, mutta toisaalta meillä on ongelma, joka liittyy rakenteelliseen työttömyyteen, erityisesti tämän niin sanotun menetetyn sukupolven työttömyydestä on kyse. työmarkkinoiden ja koulutuksen välinen suhde on monimutkainen ja meidän tulisi pyrkiä kohti globaalia kilpailukykyä. Se voi tapahtua ainoastaan niin, että pyrimme kohti korkeakoulutusta koulutusta ja korkeaa pätevyyttä, mutta samalla tulisi ottaa myös liike-elämä ja muut kumppanit mukaan niin, että ne ö, ähm, ihmiset, jotka valmistuvat yliopistosta, ö, äh, että heillä on riittävästi taitoja todella tehdä työtä, eli että yliopistoista ei vain suoleta työttömiä Eurooppaan. Ymmärrän ja tunnustan tämän mietinnön arvon. Komissio vuonna 2011 syyskuussa ehdotti ehdotuksia, joka liittyi Euroopan teknologiainstituuttioon, ja toki meidän tulisi korostaa muitakin aloitteita, kuten nämä tiedon allianssit. Tulisi solmia kumppanuuksia Viittaan tässä vaikkapa Marie Curie-ohjelmaan ja Erasmus for All-ohjelmaan, niitä tulisi viedä eteenpäin. Ja yhden asian haluan tehdä selväksi. On ehdotettu opintolaina tak, tak, takuuta ja se on, sen tarkoitus on olla vain täydentävä ö, lainatakuu ö, kansallisiin opintolainoihin ja muuhun. Ö, Haluamme tukea paitsi koulutusta myös koulutuskumppanuuksia ja haluan kiittää esittelijää hyvin rakentavasta mietinnöstä. Pane komissaari, děkuji vám. Kiitoksia kovasti, komissaari, näistä huomioista. Näin pääsimmekin tämän keskustelun loppuun ja äänestämme huomenna kello 12. Viimeinen kohta esitys.